Dear colleagues, Hyvät kollegat. We can uh, start our meeting, but before starting the meeting, I have to ask to all the colleagues äh, meidän voimme aloittaa kokouksen, mutta ennen kuin aloitamme kokouksen, pyytäisin, että minuutin hiljaisen hetkin sen johdosta, mitä tänä aamuna Zaventemissa tapahtui. Thank you very much. Item 9 in our... Kohta yhdeksän esityslistallamme puheenjohtajan ilmoitukset liittyen koordinaattorien suosituksiin 21. maaliskuuta. Koordinaattorin suositukset on lähetetty teille sähköisesti. Jos mitään vastustusta ei ole, niin niitä voidaan pitää hyväksyttynä. Ja nyt voimme mennä äänestyksiin. Ennen kuin aloitamme äänestykset, minun on varmistettava Mikolasicin mietinnön suhteen. Meillä on nimenhuuto äänestyspyyntö tarkistuksesta 36, 37, 38. Meidän täytyy katsoa, kuka kannattaa tätä pyyntöä, kuka vastustaa. Äänestys alkaa. Everybody have voted? No? Ovatko kaikki äänestäneet? Okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyvä on. Pyyntö on hylätty. Nyt voimme aloittaa äänestykset. Äänestämme tarkistuksista yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki järjestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja niin. Edustaja Sommer. Öm. Ähm. sitä, että olin myöhässä. Minulla ei ole äänestyskorttia mukana. Voinko äänestää kättä nostamalla? Okay, but, uh, can... Hyvä on, mutta Voimmeko pyytää avustajan eh, eh, hakemaan äänestyskortin mahdollisimman nopeasti? Emendamento no. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37. Siihen on suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Kollega Miko Lasicilta. Vastustaako jokain? Edustaja Dalli. Joten äänestämme tästä ilman suullista tarkistusta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 raukea, 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 61 yhteensopiva puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 79 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 80 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 84 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 87 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 88 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 89 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty loppuäänestys koneäänestyksenä. Kollega Sonnemerillakin on nyt äänestyskortti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Now we can go to the next item in our agenda. Nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Päätöslausuma, joka koskee tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollista ilmoittamista. Ja Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 30 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 29 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Olette kaikki äänestäneet. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Emendamento 39 in due parti. Chi è a favore? Seuraava tarkistus 39 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, toinen osa raukeaa, koska ensimmäinen osa hylättiin. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41, 42, 43 identtiset yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 yhdessä Tarkistuksen 50 kanssa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. viisikymmentä kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Seitsemänkymmentäneljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset 75, 76 ja 77 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kahdessa osassa 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa Scusate. Pyydän anteeksi. Tarkistus 78 on rauennut, koska hyväksyimme tarkistuksen 81. Se raukesi, eli meidän ei tarvitse äänestää siitä. Emme myöskään äänestä tarkistusta 79. Äänestämme tarkistuksesta 80, johon on tehty suullinen tarkistus Christopher Fjellneriltä. Vastustaako kukaan tätä suullista tarkistusta? Ei. Hyvä. Sitten äänestämme tarkistuksesta näin muutettuna suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Avete votato tutti? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme tarkistuksesta 87 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 86 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdessa osassa tarkistus 82. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukeaa. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 95 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 96 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 94 on vedetty pois, 91 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 92 sitä ei tarvitse äänestää. 97 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 104 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Saattaa kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Saattaa kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sata neljätoista Gardini Chirio puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Saattaa 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä on, tarkistetaan. 118. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Täällä nyt on vähän, vähän käsiä nousee täällä salissa. Avete votato tutti. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 119 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sata seitsemän, koska 116 raukeaa. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 117 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 109 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108 puolesta, vastaan, anteeksi. 108 raukeaa, koska olemme hyväksyneet tarkistuksen 74. Pyydän anteeksi. 110. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 112. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Provato. Votiamo l'emendamento. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty yhdellä äänellä. Tätä on nyt hyvin vaikea nähdä täältä, koska ryhmät ovat jakautuneet sisäisesti, joten siksi meidän on tarkistettava. Tarkistus kuusi Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Saisinko pyytää sosiaalidemokraattia nostamaan käsiään? Tarkistus. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjä, Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 raukea. 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme tästä päätöslauselma luonnoksesta näin muutettuna puolesta koneäänestyksenä tietenkin puolesta Äänestys alkaa. <laughs> Vastaan anteeksi, niin siis koneäänestys. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät kollegat, me jatkamme äänestyksiä, vaikka nyt ilmeisesti on uusi terroristihyökkäys ollut metroon. Okay. We start now to vote on the... No niin, sitten äänestämme tästä Zika-virus sen leviämisestä ja aloitamme tarkistuksesta 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää,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 vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten FEM 5, kappale 18a uusi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 toinen osa, joka on yhteen sopiva puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. DV3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. DV4 ja tarkistus 47 identtiset yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- Nyt Joonatosan kappale tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksyt Fem yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksyt Fem kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksyt Tarkistus yhdeksän toinen osa koska esimerkiksi on rauennut puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt meillä on loppuäänestys koneäänestyksenä. Olette kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. The next vote will be... Seuraava äänestys koskee... Edustaja Delaye, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tämä liittyy seuraavaan äänestykseen. Me emme voi tukea tätä vastalausetta. Ei riitä, että joko vastustaa tai puolustaa, koska säännöissä määrätään aivan selkeästi se, että vaaditaan komissiolta sitä, että lupa ei uusittaisi vaan pikemminkin haluttaisiin komissiolta ehdotuksia. Meillä pitää olla keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin näkemykset. Tämä on tärkeää myös kansalaisille, jotka haluavat tervettä, terveellistä ruokaa. Ja myös maanviljelijöitä täytyy ajatella. Hehän käyttävät näitä aineita ja he altistuvat niille. Meidän täytyy tehdä työtä kollegoiden kanssa ennen täysistuntoa, jotta voimme tehdä tarkistuksia, joilla välitetään selkeitä rakentavia ehdotuksia jäsenvaltioille ja myös komissiolle, joka tästä asiasta vastaa. Kiitos puheenjohtaja. Okei. Okay. Hyvä on. Me äänestämme ensin tästä useamman ryhmän päätöslauselmasta ja tästä äänestys alkaa. Avete votato tutti? Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tämä toinen päätöslauselma ENFltä raukeaa. We have finished the vote. Äänestykset ovat päättäneet. Jos joku haluaa nyt päästä, lähteä salista, tehkääpä se nyt tässä lyhyessä ajassa ja minuutin kuluttua aloitamme seuraavan kohdan esityslistan. Siamo gelati. Eh, oppure faccio uscire qualcosa a Valentina Alto. Per... Dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvät kollegat. Ehkä paras vastaus on jatkaa työskentelyä. Ja ehdottaisinkin, että siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on valtuuskuntamme Montrealin ICAOn KF10 kokoukseen. Ja tässä yhteydessä antaisin puheenvuoron valtuuskunnan puheenjohtajalle, joka oli Rova Görling. Hän saa esitellä asian. Ja sitten avaamme keskustelun sen jälkeen. Rova Görling, olkaa hyvä, puheenvuoron teillä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti muistiinpanot eivät ole mukana. Olen tästä pahoillani, mutta aamulla tulin suoraan paikalle ja avustajani yrittää niitä hakea. Eli nyt yritän muistella ihan ulkomuistista. Kaikki ovat saaneet kirjallisen raportin kertomuksen matkalta toivoakseni. Ja siinä käydään lävitse valtuuskunnan vierailuohjelma. Tämähän tapahtui vaikeissa olosuhteissa – tämä vierailu, sillä parlamentti ei saanut mahdollisuutta osallistua Kajap-kokoukseen. Meille syntyi tunne, että tämä oli melkomoinen vastustusrintama, mutta kaep kokous on hyvin pitkälti tekninen kokous luonteeltaan ja tästä syystä se, että me emme olleet mukana Kaipin täysistunnossa loppujen lopuksi ja täytyy kyllä kiitellä hienoa työtä, jota tiimimme teki, sen sihteeristö ja myös komission edustaja Montrealissa, niin kaiken tämän ansiosta saimme kuitenkin aikaiseksi huomattavaa edistystä muutaman päivän vierailumme aikana. Järjestimme kahdenvälisiä kokouksia virallisen kaep ulkopuolella luonnollisestikin tärkeitä ja päteviä henkilöitä oli paikalla ja heidän kanssaan halusimme keskustella markkinamekanismista. Alun alkuja meillä oli kokouksia kansalaisjärjestöjen kanssa. Tämä oli hyödyllistä kaiken kaikkiaan. Sitten tapasimme muiden järjestöjen edustajia mukaan luettu edustettuna lentokenttäviranomaisten järjestön edustajat ja IATAN alla toimivat järjestöt. Ja sitten meillä oli kahdenvälisiä kokouksia, tapaamisia eri maiden edustajien kanssa. Tärkein puute tässä oli se, että emme tavanneet kiinalaisia. Heitä emme voineet tavata, koska oli kiinalainen uusi vuosi, jota silloin juuri juhlittiin. Tämä oli yksi syy. Joka tapauksessa tämä meitä harmitti, koska kiinalaiset ovat keskeisiä toimijoita ja emme saaneet näkemystä heidän mielipiteistään. Mutta muita kumppaneita kyllä tapasimme. Ennen kaikkea EUn jäsenvaltioita tapasimme heitä erikseen ja myös yhdessä. Tämä oli minusta oikein hyödyllistä, koska on selvää, että me teemme seuraavassa kokouksessa heidän kanssaan yhteistyöntä ja myös yleiskokouksessa. Eli oli hyödyllistä kuulla heidän näkemyksistään. Oli myös hyödyllistä tavata Kanada, isäntävaltion edustajat. Heillä on ikään kuin sisäpuolelta hyödyllisiä näkemyksiä tästä tilanteesta. Ikävä kyllä Yhdysvalloista emme niinkään saaneet tietoja. Se, miten vierailu alkoi, ei ollut niinkään mukava tilanne. Mutta me kyllä pääsimme aika hyvin tuloksiin loppujen lopuksi ja saimme oman viestimme välitetyksi varsin selkein sanankääntein, mutta kyseessä ei pitänyt olla jonkinlainen uusinta siitä törmäyksestä, joka aiemmin tapahtui silloin, kun puhuimme tästä niin sanotusta stop the clock-mekanismista ja sen päättymisestä vuoden lopussa. Eli kysymys oli varsin arkaluontoinen. Halusimme tehdä selväksi, että kaikki ymmärtäisivät, että tämä on meille elintärkeää, mutta että emme nyt lähtisi ikään kuin jankuttamaan sitä, että tämä olisi EUlle ainoa tapa edetä. Halusimme toimia diplomaatteina emmekä niinkään poliitikkoina. Ja sehän on aika epätavanomaista meille. Ika on puheenjohtajan. Me saatoimme tavata ja minusta tämä oli oikein valaiseva tapa, tapaaminen. Hän on asettanut henkilökohtaiseksi tavoitteekseen syyskuussa saada aikaiseksi tämän mekanismin. Olimme tyytyväisiä siitä, että hiilidioksiditavoitteet, jotka siellä on asetettu, olivat kenties vähemmän merkittäviä sen suhteen, mitä he ovat todenneet, mutta merkittäviä siinä mielessä, että sopimuksen ylipäätään päästiin. Tästä olimme tyytyväisiä ja onnittelimme heitä tästä. Kommentoimme siihen suuntaan, että haluaisimme osallistua seuraavaan kokoukseen, joka järjestetään toukokuussa. Johtaja sitoutui siihen, että hän ei jättäisi parlamenttia EUn delegaation ulkopuolelle jatkokokouksessa. Tämä oikeastaan oli se saavutus, jonka me saimme aikaiseksi kahden päivän vierailumme aikana. Tämä nyt oli aivan näin extempore esitys ilman muistiinpanoja. Jos kysymyksiä on, niin olkaa hyvä ja kysykää. Thank you very much for your... Kiitos ne muistaa, mitä tapahtui. En tiedä, onko kollegoja, jotka osallistuivat tuohon valtuuskuntaan. Kiitos. Haluaisin tukea hiukan sitä, mitä Rova Göling juuri erinomaisesti tässä kertoi. Haluan onnitella siitä, että hän johti tätä matkaa erinomaisesti. Ja onnittelut myös sihteeristölle, koska tehtävä ei ollut helppo. Olimme hyvin tietoisia tästä. Ja meillä oli erittäin mielenkiintoinen ohjelma, joten kiitoksia siitä ja kiitokset vielä myöskin Euroopan komission osastoille, koska heidän kanssaan, me, heidän kanssa harjoitimme hyvää yhteistyötä. Judy Velosi kertoi niistä standardeista, joita hyväksyttiin, jotka olimme siellä mikä tietysti oli edistysaskel, mutta saman aikaan on tunnustettava, että se ei ollut eikä ole kovinkaan kunnianhimoinen päätös. Toivottavasti sitä tarkastellaan uudestaan keskipitkällä aikavälillä. Toinen tärkeä elementti, joka on jo mainittu, on tämä maailmanlaajuisen markkinoihin perustuva mekanismi, jota tullaan kehittelemässä. Minä toivon, että se hyväksytään toukokuussa – ja sitten syys-lokakuussa valmistetaan. Meillä on hiukan sekavat tuntemukset sen suhteen, mitä nyt on esillä ikaossa, koska ei puhuta päästökaupajärjestelmästä tai vaihtoehtoista päästökaupajärjestelmästä, puhun vain tällaisesta käynnistävästä mekanismista, offset-mekanismi, joka ei ole huono asia, mutta ei kuitenkaan ole ETS, eli äh, pääsykauppajärjestelmä, siinä on paljon poikkeuksia. Monien maiden osalta se ei ole kovinkaan ilahduttava siinä mielessä, totta pahoinen piirrät tietysti yksityiskohdissa, mutta, mutta meidän täytyy käsitellä sitä hyvin sekavin tuntein. Jolla Jolva Göling puhui tästä pysäyttäkää kello, stop the clock-mekanismista, josta me tiedämme, että niiden televisiosta pohjalta, että parlamentti on tehnyt aivan äskettäin. Me tiedämme, että ilmaliikenne tulee olemaan äh, suurimpia hiilidioksidin päästölähteitä maailmanlaajuisesti. Ei tällä hetkellä vielä, tällä hetkellä se on 2-3 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä, mutta tämä tulee nousemaan 20-30 prosenttiin ja on selvää, että tavoite tai tehtävä on se, että kansainvälisen eh, lentoliikenteen täytyy hoitaa asiat tärkeämmin. Ja toivottavasti tämä mekanismi, tämä offset-mekanismi, että sitä voidaan sopia, mutta se ei suinkaan voi olla päätös, päätöspiste, vaan meidän täytyy päästä pitemmälle. Me tulemme kohtaamaan hyvin vaikeita haasteita, mitä tulee tähän stop the clock, pysäyttäkää kellomekanismiin. Ja tähän vaihtoehtoisena tulee mekanismi, joka ei ole kovinkaan kunnianhimoinen mutta tällainen pikainen, voidaan sanoa, että se on ainoa tapa, jolla me voimme, voimme jonka voimme hyväksyä tai josta voimme, jos me suostumme tällaisen mekanismin keskustelun, on alettava parlamentissa. Meidän pitää sitten katsoa, miten vuoden loppua kohti edetään asiassa. Kiitos. Thank you to you. Kiitos. Onko muita? Mr. Liise. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollegoille, jotka jaksoivat nämä vaivat jaksaa, koska tuo oli vaikea matka, koska oli selvää, syntyisikö järkeviä keskusteluja, koska ICAON vastuulliset eivät Euroopan parlamentin valtuuskuntaa ottaa vastaan, joten sydämiset kiitokset siitä, että kollegat kuitenkin matkustivat ja että oli tapaamisia, joissa oli mieltä. Tavoite, joka meillä kaikilla on, on tietysti se, että löytyisi maailmanlaajuinen ratkaisu kasvihuonekaasupäästöille, jota syntyy ilmaliikenteestä – Valitettavasti on todettava, että asiat kansainvälisesti ilmastoneuvottelussa etenevät hitaammin, syntyy vähemmän kuin odotetaan. Jos olemme rehellisiä, ei Pariisikaan nyt ollut niin suuri sensaatio, että sillä olisi voitu ratkaista ilmasto-ongelmat. Se oli vain ensimmäinen tärkeä askel. Mutta ikaossa valitettavasti kehitys on vieläkin hitaampaa ja vielä heikompaa kuin kokonaisuudessaan ilmastopolitiikassa. Ika on tavoite, on vuodesta 2020 hiilidioksidineutraali kasvu, carbon neutral growth, ja se merkitsee sitä, että tällä hetkellä ikaossa ei puhuta tai neuvotella päästöjen vähentämisestä. Se ei ole mikään aihe. Tämä on jo ensimmäinen ongelma meille. Ja se on erittäin raskauttavaa siksi, että tämä teollisuuden ala itse, siis IATA, ilmaliikenteen järjestö on pyrkinyt alentamaan 50 prosentilla 2050 mennessä näitä päästöjä. Ja tämä olisi asia, josta pitäisi puhua niiden kanssa, jotka ovat vastuullisia ikäosa se, että näyttää siltä, että teollisuudella itse on kunnianhimoisempi kuin YK-järjestö, joka on vastuussa neuvotteluista. Sen lisäksi tämä hiilineutraali kasvu on vain siksi paperilla käytännössä katsoen hiilineutraalia, että ei ole kysymys todellisista leikkauksista, vaan tällaisista korvauksista, offset ilmailualan yrityksille, jo, ilmailualan yrityksiltä muille yrityksille, jotka käytännössä katsoen ryhtyvät näihin leikkauksien ponnisteluihin, joilla pyritään vähentämään päästöjä. Ja näyttää siltä, että vastuulliset ICAO saavat sitä vielä, että sopimus saadaan vain silloin aikaan, kun tämä hiilineutraali kasvu, että sen tavoitetta pehmennetään, eli vain tietyt linjat, jotka ovat teollisuusmaiden välillä, esimerkiksi Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, että ne vuodesta 2021 lähtien, niitä koskisi täysin tämä tavoite, ja muut maat, kuten esimerkiksi Kiina, että sen vetäminen tähän mukaan tulisi vasta vuodesta 2024, jolloin taisin käyttöön samantyyppinen järjestelmä reiteillä, jotka johtavat Kiinaan. Tämä on lisäongelma meille. Ja Pariisissahan teimme sopimuksen, että jos sellaiset maat kuin Kiina ja muut nousevat taloudet saavat myönnytyksen siihen, että ne pitää ryhtyä vähäisempiin ponnistuksiin, muiden maiden pitää tehdä enemmän. EU-ssa tavoite on lähentää, lähentää päästö 40 prosentilla koska Intia, Kiina, Brasilia ajana jonkin aikaa vielä voivat lisätä päästöjään. Ja silloin tämä merkitsee sitä, että muiden täytyy kompensoida näitä tätä, ja tällaista järjestelmää ei ole ikaossa. Kysymys on siis niin, ei hiilineutraalista päästöstä, vaan kysymys on siitä, että siirretään tätä tiettyjen toimijoiden osalta, mikä johtaa siihen, että päästöt ovat huomattavasti, päästölle vähäisempiä tulevina kuukausina. Täytyy vielä pyrkiä ponnistelemaan asiassa. millä olisi pyyntö komissiolle, jos se nyt sattuu olemaan paikalla, ja oli, joita, jotka suoraan kävät neuvottelujen ikaossa, että ainakin niin kuin Pariisissa vakiintuisi järjestelmällä voitaisiin eh, tiukentaa tätä tavoitetta. Nythän ei synny mitään sopimusta, joka pitäisi ratifioida, vaan poliittinen velvoitte, jonka pohjalta tehdään jatkotyötä ja tuolla täytyy olla korjauslauseke, jotta sitä voidaan sopeuttaa, niin tämä teollisuuden tavoite vuoteen 2050 mennessä toteutuu eli tämä 50 prosenttia. Mitä lyhyellä tähtäyksellä pitäisi ajatella on, miten lentoliikennettä Euroopan unionissa kohdellaan. Mehän halusimme järjestelmän, josta jo päätettiin, sitä parlamentti ja neuvosto ovat tehneet päätöksen, joka on oikeudellisesti pätevä, että kaikki lennot, jotka nousevat ja lähtevät, saapuvat Eurooppaan, että niitä koski CTS ja lennot Euroopan sisällä, jotka siis lentävät Euroopan sisällä, jotka siis nousevat tai laskeutuvat Eurooppaan, lento Ateenasta Lontooseen tai Frankfurtista Roomaan. Niitä tämä järjestelmä koskisi, mutta eivät maanneiden väliset lennot. Näiden Euroopan sisäisten lentojen osaltakin on vähän kunnianhimoa. Tavoite on 10 prosenttia verrattuna siis terästeollisuuteen tai muun teollisuuden sektoreihin – jotka, jos katsotaan, että kun lentoliikenteellä on ollut vaikeuksia, niin totta kai terästöllisellä on ollut itse asiassa samantyyppisiä vaikeuksia. Terästöllis on tällä hetkellä kriisissä, joka koskee kohdisen olemassaoloa, ja sen pitää tehdä päästöjä, jotka ovat miinus 34 prosenttia, ja ETS, niiden sektorin osalta, joita koske hiilivuodon vaara, niillä tavoite on 100 prosenttia huutokauppa, anteeksi, huutokauppaosuus on 100 prosenttia on huomattavasti alhaisempi. Tätä pitää tarkastella. Varmastikin tulee komission uusi ehdotus syksyllä. As, ikä on yleiskokouksen jälkeen ja se pitää sitten yhdistää Ian Duncanin mietinnön kanssa niin, että me kohtelemme eri teollisen sektoria oikeudenmukaisesti ja yhtäläisesti. Ilmaliikenteen osalta olemme käyneet keskustelua hiilivuodosta, koska on olemassa tiettyjä tällaisia liikenteen solmukohtia. Yhdysvalloista voidaan niitä lähi Lontoota Frankfurtin kautta. Voidaan tietysti käyttää myös lentoasemia eh, Euroopan unionin ulkopuolella. Mutta hiilivuoto-ongelma terästeollisuuden alueella ja energiaintensiivisten eh, alueen osalta on huomattavasti suurempi, koska jokainen tonni, joka tuotetaan terästä Euroopassa, voidaan korvata tuonnilla – mutta lento Lontosta Atenaan tai Lonto Pariisista Roomaan, sitä ei voi korvata lennolla Shanghaista Pekingiin tai vastaavaisiksi, meidän pitää uskoakseni tätä kysymystä tarkastella lähemmin ja pohtia tarkkaan sitä, mitä me teemme mannetevärisille lennoille, koska me emme halua vaarantaa tätä kansainvälistä prosessia, mutta ei halua kuitenkaan herättää myöskään sitä vaikutelmaa, että mikä tahansa ratkaisu meille on hyvä silloinkin, kun se ei edistä mitenkään ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tämä on asia, joka syksyllä täällä parlamentissa pitää ottaa esille ja käynnistää sen käsittely. Kiitos. Ja, ich möchte auch nochmal bedanken. Minäkin haluan vielä kiittää kollegoja, jotka olivat valtuuskunnan muodossa ikaossa. Se oli lähes mahdoton tehtävä, joka siellä oli hoidettava ajattelen raportteja, joita kuulin, joita Judy Gerling kertoi. Hän johti hyvin, valtuuskuntaa oli hyviä keskusteluja ja se oli tärkeää. On tärkeää, että me viestitämme, että edelleenkin seuraamme aihetta, vaikkei komissio ole ollut mukana. Meidän tehtävä on juuri vielä kerran seurata asian kehitystä, eikä se, että emme tyydy siihen, että paletti viime hetkellä voidaan jättää ovien ulkopuolelle. Me olemme lainsäätäjiä, me joudumme panemaan kaiken toimeen ja meidän täytyy myöskin kansalaisille ja ulkopuolisille tahoille myydä se, mitä tehdään. Ja sitä ei vetu tekemään komission virkamiehet tai muut tahot komissiossa. Hiilivuoto. Peter Liise puhui siitä, se on hyvin tärkeä asia. Päästökauppajärjestelmän uudistamisen yhteydessä on tärkeää, että on strategia, joka tekee selväksi sen, että että ei ole yhtä tai kahta sektoria, jolla on erityisrooli. Muut sektorit, kuten hiili ja muut, nekin ovat osa kansainvälistä kilpailua. Täytyy olla järkevää taakanjakoa. Siksi me tarvitsemme parlamenttina, uskonkin, että ja toivon, että saamme järkevän kompromissin viime kädessä. Kompromissin, joka saa laajan enemmistön tuen taakseen – niin, tai joka ei synny vain pienellä enemmistöllä täällä ympäristövaltuuskunnassa. Siis osoitamme, osoitamme tällä, että olemme vakavissamme ilmastonsuojelun osalta ja että myöskin tämän sektorin on tulevaisuudessa maksettava osuutensa ja sillä ei ole mitään erityisroolia eikä erityisfunktiota. Kansallisella tasolla tämä varmasti on vaikeaa, mutta en oikein tiedä, miten minä terästeollisuuden edustajille tai muiden alojen edustajille voin selittää sen, että teidän kanssa me olemme hiukan tiukkoja, betonisektori, tai jät, jät, sitten kansainvälisen ilmailuliikenteen osalta toimimme eri tavoin. Meidän pitäisi siksi ponnistella, ja mehän olemme päättäneet, että Osallistumme jatkuviin koko, seuraaviin kokouksiin ICAOn, ICAOssa parlamentin edustajina ja siksi välissä meistä kiitokset kollegoille. Meidän pitää saada aikaan laaja enemmistö, saada aikaan kompromissilinja, jonka taakse moni kollega voi asettua. Kiitos. Silloin meitä sitten myös kuullaan. Thank you very much. I don't know if... Kiitoksia oikein paljon. En tiedä, onko täällä muita puheenvuoroja. Ei näytä olevan hyvä. Sitten voimme päättää tähän tämän asian ja voimme mennä seuraavaan asian esityslistalle, joka on viimeinen tänä päivänä. Se on keskustelu komission kanssa pakolaisten terveydenhuollosta. Ja muistan, että meillä oli pyyntö poliittiselta ryhmältä ja nyt voimme antaa puheenvuoron ensin komissiolle ja kiitän komissiota siitä, että se on täällä tänään, myös tänä päivänä ja annan puheenvuoron komissiolle alustuspuheenvuoroa varten ja sen jälkeen voimme käydä keskustelua. Rova Isabel de la Mata Barranco, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon tämän erityisen tilanteen alusta lähtien, kun meillä on ollut paljon maahanmuuttajia ja pakolaisia. Euroopan komissio on toiminut kaikilla rintamilla, myöskin terveyden alalla. Terveyden ja elintarviketurvallisuuden vasasto koordinoi näitä toimia ja jäsenvaltioiden pyyntöjä mukaan lukien rokotukset, katsotaan mahdollisuuksia yhteisiin hankintoihin ja katsotaan näitä erilaisia tartuntatautitilanteita ja olemme eh, pakolaisrahastojen ja turvapaikkarahaston kanssa ja yritämme varmistaa johdonmukaisen viestin eh, välittämisen. Eh, tämä erityinen maahanmuuttovirta ei ole uhka yleiselle terveydelle, ei tuleville ihmisille eikä unionin kansalaisille. Me käytämme tällaista tartuntatautivalvontajärjestelmää ryhdymme erityistoimiin, jos jotain täytyy tehdä. Mm. Toimimme yhdessä eurooppalaisen tautien torjuntaviraston kanssa ja arvioimme pakolaisten ja maahanmuuttajien terveydenhuollon ja tämä on olemassa englanniksi ja arabiaksi ja meillä on myös käsikirja Eh, terveydenhuollon eh, ammattilaisille monilla eri kielillä. Ja tämä, tämä nyt laajennetaan ensin Italiaan, Sloveniaan ja Kroatiaan. Se on olemassa paperiversiona ja sähköisenä versiona niin, että voidaan eh, helpottaa tiedonvaihtoa kohdemaan kanssa. Olemme 7,2 miljoonaa euroa antaneet terveysohjelmaan auttaaksemme jäsenvaltioita, jotka ovat erityisen paineen alaisena terveyden huoltoon liittyvissä haasteissa. Meillä on neljä ylimääräistä hanketta, jotka rahoitettiin 18 kuukaudeksi. ja alkavat ensimmäinen tammikuuta 2016. Ja tässä tarkoituksena on keskittyä terveydenhuoltoon paikan päällä. Ja meidän pitäisi toimia erityisesti julkisen terveydenhuollon alalla. Keskitymme integraatioon vuoden 2016 toimintaohjelma antaa 7,2 miljoonaa euroa toimille, jotka liittyvät parhaisiin käytäntöihin maahanmuuttajien äh, auttamiseksi ja tässä keskitytään erityisesti äh, henkiseen hyvinvointiin äh, ja ennen kesää annetaan tukia kahdelle järjestölle näihin koulutus, yksi, koulutukseen liittyy myös koulutus liittyen tartuntatauteihin ja myöskin rajavartiohenkilökunnalle annetaan koulutusta. Annetaan myös koulutusta kulttuurikysymyksistä ja tulevien ihmisten tarpeista. Keskustelemme myös tästä sinisen kortin asiasta, koska Euroopassa tarvitaan enemmän työntekijöitä ja monet näistä maahanmuuttajista ovat terveydenhuollon ammattilaisista, siellä, jotka voitaisiin integroida meidän järjestelmiimme. Nämä ovat niitä tutkimuksia, joita komissio tekee liittyen maahanmuuttajien terveyden, mm, terveydestä huolehtimiseen. We have uh, question from our colleagues, Madame Berthe. Kysymyksiä kollegoilta. I, I may have missed this, but... Kiitos. Saattoi olla, että minulla meni tämä korvien ohitse, mutta mainitsitteko, kuinka perheet voidaan pitää yhdessä, jos joku tulee ja tarvii sairaalahoitoa, ja muut sitten, jatkavatko he matkaansa vai ajantuvat erilleen? Onko jokin järjestelmä, jossa perheitä pidetään yhteydessä toinen toisiinsa silloin, kun yksi perheenjäsen kenties tarvitsee mm, lääketieteellistä hoitoa ja muut joutuvat hänestä erilleen? Other colleagues? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei? Olkaa hyvä. Um, the European Commission is... Euroopan komissio ei vastaa tästä alueesta. Niin kuin tiedätte, terveydenhuollon organisointi on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta tämä on pitemmälle menevämpää toimintaa kuin terveydenhuoltokysymys sosiaalisesta avusta perheille, ja se ei ole Euroopan komission käsissä, vaan siitä on vastuussa jäsenvaltiot. Thank you very much. I think that we have no other... Niin, meillä ei todella muita kysymyksiä komissiolle. Tämä olikin viimeinen asiaistystämme tänään. Haluan muistuttaa, että seuraava kokous on 18.19. huhtikuuta. Ja voimme päättää tämän oudon kokouksemme tänään niiden vaikeuksien vuoksi oudon, että oli oikeuksien ulkopuolella. Ja kiitoksia. Tapaamme seuraavassa kokouksessa.